La séance est reprise. No niin, jatkamme kokousta. Je voudrais vous rendre compte. Haluaisin tehdä teille selkoa konferenssista, johon itse osallistuin eilen komissaari Ottingerin kutsusta. Siinä käsiteltiin Euroopan unionin rahoitusten tulevaisuutta. Monet teistä olivat läsnä samaisessa konferenssissa nimenomaan paneelissa, jossa minun oli vastattava kysymykseen siitä. Nadia Calvino. Disons que le commissaire Oettinger a confirmé hier. Moderaattorilla. Ja konferenssissa öö, sanat, joita kuulimme meidän valiokuntamme edessä, eli oli hyvin määrätietoista puhetta, jonka mukaan haluttiin päästä monivuotiseen rahoitukseen vuosille 2021 26 tai 28 ensi keväänä vuonna 2018 tarkoittaa sitä, että, anteeksi vuonna 2019 puheenjohtaja tarkoittaa sitä, että toukokuussa 2018 komissio antaa meille esityksensä monivuotisesta rahoituskehyksestä tuleville vuosille. Monet ministerit olivat läsnä, ja kolme ministeriä, yksi suurlähettiläs edustivat neljää eri EU-jäsenmaata ja pitivät hyvin lupaavan kuuloisia puheita omista varoista, ja siitä, kuinka tärkeää on äh, katsoa koko budjettisummaa kokonaisuudessaan, sisällyttää sinne määrärahoja, jotka vastaavat meidän kiireellisiksi kokemi, kokemiimme tehtäviin puolustuksessa, turvallisuudessa, maahanmuutossa. Lyhykäisesti sanottuna erittäin vahva sitoutuminen ja lupaava meidän korvillemme, mutta olin kuulevinnani ilman, että komissio siihen sitoutuu, että parlamentti olisi valmis myös käynnistämään keskustelun sillä ehdolla, että se viipymättä kytketään mukaan näihin töihin. Erityisesti sen takia, koska hallitusten valtioiden päämiehet eivät viivyttele kertoissaan omista tulevaisuuden visioistaan EUlle. Äh, silloin kun me päätimme, mikä on budjetti, hanke Euroopalle pitää ottaa opiksi seuraamuksista. Tässä on kyse hankkeesta Euroopalle, kokonaisbudjetista, summan määrästä. Komissaari otti huomioon sen mahdollisuuden, että resurssit pienenevät Iso-Britannian lähdön takia. Aikaraja ei vielä tiedetä, mutta kaikki antaa olettaa, että vuonna 2019 yhdistynyt kuningaskunta ei enää osallistu budjetin rakentamiseen. Eli pitää löytää muita keinoja korvata tämä puuttuva osio. Puhuttiin joissakin menoissa tulevista vähennyksistä ja myös lisämaksuosuutta, eli pitää saada tuoretta kahisevaa muilta jäsenvaltioilta. Eli meidän olisi siis, olisi siis mahdollisuus, meidän, olisi, meidän pitäisi saada tutustua näihin kysymyksiin mahdollisimman nopeasti myös neuvoston kanssa ja pitäisi päästä jo sopusointuun, mikä on visio Euroopalle, mikä on hanke Euroopalle ja ottaa huomioon myös seuraamukset budjetissa. Me tarvitsemme enemmän joustoa, kuitenkaan ö, tarvitsematta käyttää mitään budjettigalaksia – Eli minkäänlaisia erilaisia rahastoja, mutta meidän pitäisi päinvastoin pystyä helpommin tarjota budjetti luettavaksi Euroopan unionin kansalaisille. Kansalaisten pitää pystyä ymmärrettävällä tavalla lukemaan ja tulkitsemaan meidän budjettiamme. Ja se on todellinen vaikeus ratkaista. Jos meillä ei ole tarpeeksi keinoja, niin on aika vaikea ruveta käyttämään näitä monia instrumentteja, jotka todella muodostavat tämän galaksin ja joka jollain tapaa täysin, on täysin parlamentin valvonnan ulottumattomissa. Rova Gardia Sabal on täällä läsnä ja ja kollega voivat myös meille kertoa omista tuntemuksistaan, siis ne, jotka olivat tuolla konferenssissa läsnä. Muy rápido, por... Gardia Sabal. Kiitos ihan nopeasti. Mehän, mitä me kuulimme eilen iltapäivällä, ihan totta, että maksuosuudet, jotka tulivat esille tässä paneelissa, te puhuitte niistä, olivat, nämä puheet paneelissa olivat kovin lupaavia hallitusten edustajien suusta kuultuina ehdotukset seurasivat aika paljon niitä linjauksia, joita me olemme tässä valiokunnassa jo luonnostelleet ja, ja monet hallitusten päämiehet olivat myös ehkä jotkut sitä mieltä, että ollaan liian eurooppahenkisiä, mutta löytyi myöskin halua vahvistaa omia varoja ja myös tulevasta monivuotisesta rahoituskehyksestä pitäisi päästä mahdollisimman nopeasti sopuun. Uusille prioriteeteille ei ole ehkä liittävästi resursseja, mutta kyllä tämä oli kaiken kaikkiaan hyvin optimistinen tapaaminen. Me haluamme, ehkä saamme sitten lisätietoa huomisen paneeleista ja katsotaan tarkemmin yhteistä maatalouspolitiikkaa ja kohesiopolitiikkaa ja rakennerahastopolitiikkaa ja miten kaikki nämä laatikot voisivat sitten yhdessä muodostaa sen rahaston, jolla lähdetään rahoittamaan harjoittamaan tulevaisuuden politiikkaa. Eli iltapäivän paleen paneeli oli todella lupaava. On totta, että meidän pitää päästä nopeasti hyvään sopimukseen ja yhteisymmärrykseen, niin kuin puheenjohtaja juuri sanoi, että se sisällyttäisi parlamentin heti ensi minuutelta, ensi metreiltä mukaan siihen, kun lähdetään rakentamaan tulevaa monivuotista rahoituskehystä. Yes, uh, thank you. <clears throat> I think I, I... Paljon kiitoksia. Olen samoilla linjoilla. En kylläkään ole niin optimistinen kuin kollegani juuri äsken totesi. Ei siitä syystä, että tässä on linkki omaa maahani. Ministerit esittivät selkeät kantansa. Valitettavasti nämä eivät olleet nettomaksajamaiden ministereitä. Heidän kanta saattaisi olla hiukan toisenlainen, mutta oli miten oli. Toimitaan näin. Me laskemme tietenkin yhteistyön varaan ministereiden kanssa eikä henkilöstön kanssa toki kun, kaikilla kunnioituksella henkilöstöä kohtaan, jotka yleensä ovat pätevämpiä kuin ministerit, mutta he eivät vaan tee päätöksiä. Kyllä meidän tulee jatkaa työtä ja seuraava konferenssi järjestettäneen tammikuussa. Se kannattaa pitää mielessä. Ja aamupäivän kokous ei ollut niinkään antoisa kohesioon liittyen. Kiitoksia. Merci, monsieur Kiitos, edustaja Ryvi. Kiitos puheenjohtaja. Toinen asia, nimittäin tämänpäiväinen äänestys. Ongelma on se, että tämä äänestys päätettiin hyvin nopealla aikataululla ja sen vuoksi monilla on ongelma osallistua tähän äänestykseen, koska me kaikki hoidamme kolmea neljää valiokuntaa ja monia muitakin asioita parlamentissa. Minulla olisi tänään ja huomenna ollut Gentissä VTOn kokous ja siitä, että äänestys päätettiin niin nopeasti, peruin tämän matkan ja se johti kustannuksiin parlamentille ja hallinnolle. Ja myös avustajat, joiden piti lentää mukaan ja jotka ovat valmistelleet matkaa, eivät voineet lähteä, joten sen vuoksi tämä oli hieman liian nopea aikataulu. Joten pyytäisin tulevaisuutta varten, että kun on kysymys tärkeistä äänestyksistä, ja tämä on tärkein koko vuonna, että me tekisimme pitkän aikavälin suunnitelmia ja että kaikki jäsenet tietäisivät tarkkaan, koska äänestykset järjestetään tämä on äh, meille nyt aikamoinen haaste, kun näin lyhyellä aikavälillä tehdään suunnitelmia ja sitten me joudumme perumaan kaiken näköisiä muita sitoumuksia, jotka johtavat kustannuksiin ja ärsytykseen ja, ja lisätyöhön. Joten pyytäisin että me voisimme ajoissa sopeuttaa työmme, koska ei meillä ole vain budjettivaliokuntaa, vaan myös monia muitakin valiokuntia ja velvollisuuksia, jotka ovat yhtä tärkeitä kuin äh, taas eh, minusta ehkäpä kuitenkin vuoden tärkein asia on eh, tämä budjettiäänestys ja sen vuoksi minä peruin eh, muut velvollisuuteni, jotta voisin olla paikalla tänään. Kiitos. Kiitos paljon tästä kommentista. Olen vähän pahoillani, että näitä vaikeuksia ilmeni. Päästä nopeammin sopuun aikataulusta, mutta on ollut tapana, että maanantaina, tiistaina, keskiviikkona – syyskuun viimeisellä viikolla ovat näitä työpäiviä. Minä muistan aikoinaan, että kyllä niihin kului kolme päivää. Parin vuoden ajan, pari viime vuoden on, on vähän vähennetty näitä yleisesittelijöiden ja varjoesittelijöiden kompromissiesityksiä, mutta valitettavasti mutta loppu kokouskutsu tuli aika myöhään ja ensi vuonna yritän toimia siten, että voisin tiedottaa teille nopeammin näistä aikatauluista. Sarve olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Jatkaisin siitä, mitä sanottiin vuoden 2020 jälkeisestä monivuotisista rahoituskehyksistä. Meidän valiokuntamme kannalta, siis meidän kannaltamme, on äärimmäisen tärkeää muistaa, ja ymmärtää, että nyt jos koskaan tarjoutuu todellinen mahdollisuus EUlle ja meidän talousarviollemme. Ja jos katsotaan, kuinka, paljon, kuinka optimistinen pitäisi olla eilisen iltapäiväpaneelin jälkeen, niin no en sanoisi hirveän hyviä sanoja. Jotkut hyötyvät, jotkut ei. Eli kyllä neuvoston kanssa joudutaan vääntämään kättä melko lailla, sillä neuvostossa on vaikea päästä pinttymistä eroon, joten meidän on tehtävä kaikkemme sellaisen parlamentin tekstin aikaan saamiseksi, joka on kristallin kirkas. Muita vaihtoehtoja ei enää tule tarjoutumaan. Ja tämä kyllä tullaan huomioimaan tekstissäni, jota valiokunnan puolesta olen paraikaa laatimassa. Ja kyllä sitä tulee vahvasti korostamaan. Kiitoksia. Kiitos. Uh, uh, just, just to clarify. I... Selventääkseni. Uh, edustaja Gardia Sabal ja minä. Ja me emme puhuneet äh, tästä, vaan tässä on kysymys sisällöstä. Sisältö on tärkeää. Onko todellista sisältöä vai ei? Joten olette ihan oikeassa. Tämä on todellinen mahdollisuus ja meidän täytyy nyt katsoa hyvin selvästi, onko meillä vain positiivisia huomioita tästä sisällöstä. Meidän äh, analyysimme äh, olisi siltä perusteella, että me äh, näimme ensimmäisen osan tätä sisältöä, eli selkeä ja vakava keskustelu omista varoista. Ja tämä on uutta. Ymmärrän, mitä sanoit. Mutta näin. Mais si nous pouvons Kiitos. Näin me voimme siis käyttää äh, äh, omia varoja aika huomattavassa määrin, mutta se tarkoittaa sitä, että ei puhuta enää nettomaksajista ja nettohyötyjistä. Ja näin ollen tämä yhteisö henki on ihan samoilla linjoilla kuin mihin me kunnianhimoisissa tavoitteissa pyrimme. Tänä aamuna koordinaattorit tekivät koko joukon päätöksiä, nimenomaan nimeämisiä päätettiin Jens Geijerille esittelijänä puhua virastoista. Hän valmistaa meidän lausuman live-valiokunnalle. Regulation on EMISA, Cyber Security and Repealing Regulation and, an Information and Communication Technology, Cyber Security Certification. EPP tulee valitsemaan esittelijän lausuntoa varten kalastusvaliokunnalle jos se puhutaan kalastusmahdollisuuksista ja pöytäkirjoista. Ja sitten myös päätettiin myös meidän teemoistamme kuulemisiin ja, ja opintopäiville ja, ja workshop-päiviin. No, kun ne, mitä tulee kuulemisiin ensi vuodelle, niin ensimmäinen on halutaan arvioida yhteisön rahavirtojen ar- analyysiä maahanmuuttokysymyksissä. Me olimme suunnitelleet toisen kuulemistilaisuuden uskoiset aspektit maahanmuutossa mukaan lukien ulkoiset rahastot. Kolmas kuulemistilaisuus on kun puhutaan puolustuksen tutkimuksen tulevaisuudesta ja siihen on omat varassit, omat resurssit ja mikä on yhteinen puolustuspolitiikka. Neljäs teema on EUn budjetti ja Pariisin sopimus ilmastosta. Koordinaattorimme ovat myös tehneet päätöksiä matkakohteista. Ensimmäinen on, on Irlannin tasavalta, helmikuun vihreällä viikolla, sen jälkeen huhtikuun vihreällä viikolla. <clears throat> Valtuuskunta lähtee Moldaviaan. Toukokuussa Espanjaan, Baskimaahan, katsomaan miten siellä meidän rahastoja käytetään ja heinäkuussa kohteena Israel ja Palestiina. Budjettivaliokunta tulee myös ensi vuonna järjestämään workshopin budjettikysymyksistä, jotka liittyvät euroalueeseen. Mitä se on ja mitä siitä tulee, koska kaikki EUn jäsenmaat kaikkien jäsenmaiden kutsumuksena lienee tulla euroalueen jäseniksi. Myös halutaan lähteä valmistelemaan neljää tutkimusta, kuinka ollaan myöhässä kohesiopolitiikan toteuttamisessa. Toinen tutkimustyö liittyy virastoihin ja miten identifioimme kulujen, kuluissa ja miten, miten hyötyjät joutuvat maksamaan lupamaksuja saadakseen jotakin palveluja. Kolmas myös maksamattomat varat ja miten niitä analysoidaan. Sen jälkeen pitää identifioida mahdollisimmat EUn budjetin mahdolliset rahoituslähteet muut kuin omat varat, ensimmäiset erilaiset lupamaksut esimerkiksi, jos halutaan myöntää viisumeja EU-alueelle tuleville ja hyödyn saajat voisivat tästä joutua maksamaan tiettyjen lupamaksun, joka tietysti sitten rahoittaa EU-budjettia. Tässä näin lyhyesti puheenjohtajan ilmoitukset ja tiedotukset. Te olette saaneet myös kokouspäytäkirja luonnoksen hyväksymiseksi edellisestä kokouksestamme. <clears throat> Onko siihen kommentteja? Jos ei ole siihen kommentoitavaa, niin se on hyvä. Sen voi tulkita hyväksytyksi. Euh, Nyt me aiomme tehdä pienen yhteenvedon työstä, jonka olemme käynnistäneet yhdessä talousarvion valvontavaliokunnan kanssa, on tarkoitus tehdä pientä yhteenvetoa tilanteen kehittymisestä trilogissa joita on pidetty tarkoituksena keventää ja yksinkertaistaa menettelytapoja varainhoitoasetuksen toteutumisessa, jos se teille sopii, niin edustaja Gressle voisi käyttää nyt puheenvuoron. Ja sen jälkeen toinen esittelijä, edustaja Ashworth, voi käyttää puheenvuoron. Tässä haluan tervehtiä talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajaa, koska tämä työ, tätä työtä on kommentoitu laajalti EUn jäsenmaissa. Ja meillä on tässä hyviä pedagogisia hyötyjä, kun puhutaan siitä, miten rahastoja ruvetaan käyttämään. <laughs> Kiitos paljon näistä kaunista sanoista, mutta tämä on ollut hyvin erikoislaatuista työtä. Niin, jälleen nelituntinen kokous kolmas tällä kertaa 62-84 artikla käytiin läpi trilogi taulukossa alkaisesta 97 sivulta 47-67 on käyty läpi, eli virastot ja muut unionin tahot, PPP-järjestelmään liittyen myöskin ja yleiset määräykset rahoitustoimijoihin liittyen. Me emme pääse yhteisymmärrykseen varojen yhteishallinnosta, viittaa tässä EPPOon ja kansallisiin julkilausumiin ja aluepolitiikan varoista ja EFSI esirahoituksesta. Sitten Single Set of Rules-järjestelmä, eli tukiohjelmien ö, kokonaisuus. Siltä, siltäkään osin ei päästy jäsenvaltioiden kanssa yhteisymmärryksen. Kyse on myöskin siitä, että kuka saa perustaa eurooppalaisia virastoja, täytäntöpanon virasto ja rahoitusilmoitukset, niistä ei päästy yhteisymmärrykseen ja sitten muun muassa virastojen ulkoinen tarkastelu, siitäkään päästy yhteisymmärrykseen. Sitten 73 artikla, performance-järjestelmä, tämähän on meille erittäin tärkeä asia ja sen pitää näkyä myöskin ohjelmien arvioinnissa tavalla tai toisella. Lukuisat artiklat liittyvät myöskin rahoituksellisen epämääräisyyksien ja seuramusjärjestelmien toteutus. Seuraava kierros alkaa Strasbourgissa, sitten aloitetaan taas nollasta. Muun muassa artiklat 1-84 ovat esityslistalla, jotta muistamme missä mennään. Sitten lokakuussa vielä kaksi trilogiaa, marraskuussa vielä pari, ainakin suunnitelmien mukaan. Ja, ja meidän piti myöskin perua yksi tapaaminen, mutta me teemme kaikkemme tuloksen aikaansaamiseksi. Kiitokset kaikille niille, jotka ovat seuranneet neuvotteluja, mutta kyllä työmaata vielä riittää, mutta tärkeintä on, että vauhti säilyy. Kiitoksia. Merci. Kiitos, edustaja Ashford. Uh, Hyvin vähän lisättävää siihen, mitä toinen esittelijä sanoi, mutta vain muistuttaakseni kollegoita, että alkuperäinen pyrkimys oli saada tämä tie päätökseen tämän vuoden syksyn loppuun mennessä. Ja toistaiseksi meillä on ollut 12 tuntia trilogeja, emmekä ole päässeet edes puoliväliin ensimmäistä osaa koko tätä asiaa. Eli täällä on koko joukko alueita, joista emme ole päässeet sopimukseen toimielinten kesken, joten hyvin paljon työtä on vielä tehtävänä. Ja luonnollisesti on hyvin paljon asioita, joita ei ole vielä ollenkaan edes käsitelty, joten aika on kortilla ja on ihan mahdotonta, että tämä saataisiin vietyä päätökseen syksyn loppuun mennessä, kuten alun perin ajateltiin. Mutta joka tapauksessa me olemme panostaneet tähän todella paljon aikaa ja olen kiitollinen kollegoille ja toiselle esittelijälle sekä puheenjohtajalle, joka on ollut tukeva ja rakentava. Ja toivon mukaan pääsemme eteenpäin asiassa ensi viikolla. Euh, Kiitos. Ehkä voimme sitten jäädä tähän toistaiseksi tämän tiedonannon perusteella, mutta ehkä varjoesittelijät haluavat ehkä antaa oman näkemyksensä. Bon, eh bien, nous allons... No, ehkä ei. No sitten siirrymme seuraavaan esityslistan kohtaan. Kiitos edustaja Gresslelle ja Ashworthille ja annan puheenvuoron edustaja Holmajerille, joka voi puhua meille kiinteistöpolitiikasta. Vielen herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Alkuun ihan vain tiedoksenne seuraavaa kunhan pääsemme äänestyksiin, niin sitten tulemme näihin yksittäisiin kohtiin tarkemmin. Kiinteistöhankkeeseen liittyen emme ole saaneet vielä yksin, yksityiskohtaisempaa tietoa, eli Euroopan parlamentin tiedotusyksikkö ja komission tiedotusyksikkö Pariisissa. Keväällä 2018 on tarkoituksena toteuttaa muutto uuteen rakennukseen ja se on halpailustaja Pariisissa, koska nykyinen vuokrasopimus päättyy. Nyky tilat ovat turvallisuuden osalta epäilyttäviä, tilat ovat riittämättömät, me tarvitsemme uudistusta nopeasti ja vaikka markkinoita on tarkasteltu tiiviisti, niin me emme ole löytäneet vielä sellaisia tiloja, jonne me de l'Europe voisi siirtyä. Eli tästäpä syystä päädyttiin väliaikaisratkaisuun ja samalla etsitään sitten pysyvää tukikohtaa. Siinäpä tiedot tältä erää, sen verran mitä meillä nyt on tietoa tarjottavana. Yksityiskohtaisempaa tietoa meille toimitetaan, kunhan enemmän infoa on tarjolla. Kiitos tästä tiedosta miten tämä asiakirja on edennyt ja täsmennyksistä, tästä kaikista tiedoista. Onko näihin liittyen kysymyksiä, kun puhuttiin tästä tilojen siirtämishankkeesta Pariisiin? Jos ei ole, niin sitten aloitamme äänestysistunnon. Ja pyydän teitä nyt siirtämään omat äänestyskorttinne äänestyslaitteeseen, jotta voimme tarkistaa sen, että kaikki toimii täydellisesti. Voinko tulkita, että äänestys alkaa? Meillä on 31 äänestäjää, 33, 34, 35. Le rapporteur général ayant... Yleisesitteellä ei ole äänestyskorttia. No, mitäs tässä nyt toimitaan? No, 36 äänestäjää. Kolme näistä eivät ole äh, ilmoittaneet kantansa, joista tunnen ainakin yhden ja tiedän. No, äänestys on nyt päättynyt. Meiltä puuttuu kaksi ääntä, ei se haittaa. Pääluokasta kolme vuodelle 2017 edustaja Geijer. Onko muita siirtopyyntöjä? Ei ole. No ei sitten. Hyvä. Muista pääluokista. Edustaja Taro, meidän esittelijämme. Olkaa hyvä. Um, thank you, Mr. President. Kiitos äh, puheenjohtaja aikaa säästääkseni en ajatellut edes äh, käyttää puheenvuoroa, koska kaikki ovat saaneet äh, selitykset näistä siirroista. Ja uskokaa, olen puhunut niiden kanssa, jotka ovat pyytäneet siirtoja ja huolimatta skeptisestä lähestymistavasta, niin he tavallaan vakuuttivat minut. Pour la synthèse très synteesinomaisesti, lakonisesti sanottuna. Ihan hyvä. Eli nyt nämä hyväksynnät voidaan tulkita näin hyväksytyksi ilman äänestystä neljä siirtopyyntöä ja yksi muutos tähän kaavioon. Jos ei kukaan pyydä äänestystä tästä kortilla, niin voin tulkita, että siirtopyynnöt on hyväksytty tässä valiokunnassa samoin kuin tämä muutos tähän kaavioon. Sitten tulemme uudestaan kiinteistöpolitiikkaan ja annan uudestaan puheenvuoron edustaja Holmajerille, jotta hän voisi esitellä meille oman näkemyksensä ennen kuin pyydän teitä äänestämään. Also an Anfang... Mm, alkuun Ihan lyhyesti erästä komission Luxemburgin hankkeesta, jota haluaisin vielä lykättävän kahdella viikolla, jotta saadaan lisää infoa. Kyse on kiinteistöhankkeesta ja se liittyy sellaiseen ongelmaan, että Jean Monnet-rakennus asbestiongelmien takia jouduttiin heinäkuussa 2014 jättämään hyvin nopeasti suositusten pohjalta. Sen jälkeen päädyttiin vuokraratkaisuun E2, Drosbach-rakennuksesta ja muistakin rakennuksista. Alun alkaen Solmaneessa tilanne oli sellainen, että 7804 metriä oli käytettävissä, myöskin varastotilaa 6500 neliömetriä noin suurin piirtein. Tällä hetkellä ongelmia tähän siirtymäjärjestelyyn on se, että 2654 metriä on käytettävissä. Varastotilat eivät riitä. Joitakin tiloja on jouduttu karsimaan kokonaan ja työt jouduttiin lykkäämään. Ja pienemmässä mittakaavassa ja me joudumme hylkäämään tiettyjä toimeksiantoja tai ainakin siirtämään niitä tuonnemmaksi. Minulla olisi kuitenkin komissiolle tähän liittyen joitakin kysymyksiä ja seuraavaan kokouksemme asti haluaisin saada itselleni lisäaikaa. Meillä on nimittäin muutamia kontteja varastoina. 6200 euroa kuussa menee niihin, mutta jos ajatellaan OIL-henkilöstöä, niin he eivät saa käyttää parlamentin järjestelmiä ja työkaluja vastuu vaatimuksista johtuen. Jos näin on, niin tähän pitää kyllä puuttua, joten herää kysymys, että miksi tietyn toimielimen väki ei voi toisen toimielimen kalustoa hyödyntää. Ei kuulosta järkevältä. Ja sitten komission määräykset sanotaan, että ulkoisen ja sisäisen henkilöstön yhtäläiset pääsymahdollisuudet. En tätä oikein ymmärrä, että miksi tältä pohjalta pitäisi lähteä uusia tiloja vuokraamaan. Ja sitten mitä tulee kasvaneisiin henkilöstö- ja kuljetuskustannuksiin ja muihin kustannuksiin, sitäkään en oikein ymmärrä. Tässä halutaan vuokrata lisää tilaa, mutta jos verrataan lisätilojen vuokratasoa, niin se on paljon korkeampi kuin muun kiinteistön. Eli tässä on yritetty kaunistella näitä kustannuksia, mutta mehän tiedämme, että muutostyöt johtavat käytännössä vuokratason kaksinkertaistumiseen, joten toivoisinkin, että annatte minulle mahdollisuuden keskustella asiasta vielä komission kanssa, eli lykätään asian käsittelyä kahdella viikolla. Ehdotan tässä jo varovaisesti, että lausunto voitaisiin laatia ja jos sille ei olekaan tarvetta, koska komissio antaa tyydyttävät vastaukset, niin ensi kerralla voidaan sitten tämä päättää siltä osin, mutta ainakin tässä vaiheessa suhtautuisin varauksellisesti, että siihen asti, kun saadaan uusi uudet toimitilat, eli kahden ja puolen, äh, neljän vuoden päästä, niin kahden ja puolen kertoimella vuokratason nousu niin on aivan järjetön. Ja sitten CDMA ja B28 rakennukset. Yksityiskohtia en lähde tässä sen kummemmin luetteloimaan. Toinen rakennus, lähdettiin vuonna 2004 ja toinen 2006 puolivälissä rakentamaan. Positiivisena asiana pidettäköön, että 5,9 miljoonan sijaan niin meidän lasku onkin 4,3 miljoonaa, eli yli puolitoista miljoonaa euroa vuodessa vähemmän, eli 26 prosenttia miinusta. Ja toisen rakennuksen osalta päästään 4,1-3,1 miljoonaan, eli miinus 24 prosenttia. Ja valiokunta voi vain taputtaa, koska tässä todellakin voidaan puhua varojen tehokkaasta käytöstä. Ja toivoisin, että voitte hyväksyä nämä kaksi rakennusta. Kiitos. Onko kysymyksiä, kommenttia? Ei näytä. Näin ollen Luxemburgin kiinteistöistä. Me lykkäämme sitä viikolla. Ja Brusselin rakennuksesta, Jean-Marx-kadulla ja Beliard kadulla näissä näistä kiinteistöistä saimme esittelijältä myönteisen lausunnon. Olemme tehneet säästöjä, eli käsi, käsi äänestyksellä. Kuka hyväksy puoltaa? Siis kuka puoltaa tätä ehdotusta? Kiitos. Kuka vastustaa? Tyhjää. Hyväksytty. Examen. Noin, no, nyt lähdemme äänestämään tarkistuksista varanhoitovuodelle 2018. Haluan jälleen kerran korostaa, kuinka tärkeä tämä kokousosio on ja huominen myös, koska me emme missään nimessä pysty tänä päivänä pysty päättämään äänestyksiä tänä iltapäivänä. Mitä tulee sitten äänettelymenestelyyn, menestelyyn, meillä on reilut 2000 tarkistusta, jotka on esitetty ensi vuoden budjetille. Ne on tulleet komissiolta, ryhmiltä, edustajilta. Yleisesittelijä on Muresan ja muista pääluokista on Richard Ashford esittelijänä. Se tarkoittaa sitä, että olemme hyvin intensiivisesti tehneet työtä. Haluan kiittää näitä kahta henkilöä, onnitella heitä. Se oli todella järkälemäinen työ, josta he selviytyivät erittäin hyvin, mutta se oli monen kuukauden työ. Useita, useita päätöslauselmia työasiakirja laadittiin ja aivan erityisesti viime viikkojen aikana on lähdetty tarkistamaan, tarkistamaan tarkistuksia ja kompromissiesityksiä. Se on aina aivan erityisen hienovaraista, joskus jo parkaluontoistakin työtä. Jos teille suinkin sopii, niin lähdemme äänestämään seuraavalla tavalla. Tänä iltapäivänä me äänestämme meidän tarkistuksestamme pääluokassa kolme. Komission budjetti, alaotsikon viisi, hallinnolliset kulut ja sen jälkeen virastot. Sen jälkeen otsake 1a, 1b, 1b 1, otsaka 2, 3 ja 4 Siinä on tulot ja erityisinstrumentit. Jos meillä on aikaa, ehkä me voimme myös tutkia pilottihankkeita ja valmistelevia toimenpiteitä. Tämän kokouksen pitää ehdottomasti päättyä kello 18.30. Huomenna aamuna me päätämme pääluokasta kokouksen, siis niistä kaikista, mistä ehditään äänestää tänä iltapäivänä, niin me äänestämme maksuista ja sitten me äänestämme muista pääluokista opettamalla sen pääluokkaan yksi, eli parlamentin budjettiin. Mutta ennen äänestystä minä käännyn nyt tässä esittelijöidemme puoleen, jotta he voisivat kertoa meille vähän lähestymistä vastaan ja mikä on se idea, joka on heitä johdottanut työssään ja näissä kom- ja mihin ja kompromissiesityksissä. Myyrä sanoo aloittaa. Good afternoon, Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää kaikkia kollegoita, jotka ovat työskennelleet läheisesti ja intensiivisesti meidän kanssamme viime viikkojen aikana. Varjo esittelijät poliittisista ryhmistä, teidän henkilökohtaiset avustajanne, poliittisten ryhmien henkilökuntaa sekä luonnollisesti budjettivaliokunnan sihteeristö ovat olleet välttämättömiä meille niin, että olemme voineet nyt esitellä teille tänään paketin jossa esitellään parlamentin poliittiset prioriteetit, kuten niistä puhuttiin jo vuoden alussa. Ja minusta tämä täyttää ne odotukset, joita me uskomme kansalaisten EUlle asettavan. No mitä tämä kompromissipaketti sisältää? Ensinnäkin me luonnollisesti käsittelemme tai hyödynnämme näitä joustovälineitä, joita monivuotinen rahoituskehys meille tarjoaa, jotta me kykenemme rahoittamaan nämä poliittiset prioriteetit. Ensinnäkin me hylkäämme kaikki ne leikkaukset, joita neuvosto esittää budjettiin, koska me uskomme, että jos me hyväksyisimme neuvoston esittämät leikkaukset, jotka merkitsisivät vähemmän rahaa tutkimukselle, innovaatiolle, infrastruktuurille, pk-yrityksille, nimenomaan ne alueet, jotka tekevät Euroopasta vahvemman, jossa tapahtuu työpaikkojen luomista. Jos me tämän hyväksyisimme, niin lähtisimme kohti heikompaa unionia, heikompaa budjettia joten sen vuoksi me palautamme kaikki ne leikkaukset, joita neuvosto budjettiin teki. Varsinkin yksi a tutkimus ja innovaatio. Ne leikkaukset ovat todellakin mahdoton, niitä on mahdoton hyväksyä, koska ne ovat erittäin hyviä projekteja. Toisekseen komissio ehdottaa että luotaisiin eurooppalaiset solidarisuusjoukot ensi vuoden alusta – Lainsäädäntöprosessi on käynnissä vielä. Minusta tämä on hyvä projekti, haluaisin sitä tukea, mutta niin kauan kuin lainsäädäntöprosessi on kesken, emme voi tehdä tälle mitään ja sen vuoksi me jätämme nämä leikkaukset tähän. Ja tulemme vapauttamaan rahaa projektille, kunhan lainsäädäntöprosessi on viety päätökseen. Minä haluaisin vielä sanoa, että kaikki mikä liittyy esiriin, me poistamme nämä leikkaukset. Eli ihan lyhykäisesti otsake otsakkeelta. Yksi a otsake. Siinä me ehdotamme lisäyksiä 143 miljoonaa Eurooppaa, eli ihan maltillinen. Eli 56 miljoonaa otsakkeen 1a marginaaleihin, koska me haluamme rahoittaa tutkimusta ja pk-yrityksiä, mutta olemme tässä nyt hyvin vastuullisia. 22 miljoonaa Kosmelle, 15 Euroopan tutkimusneuvostolle, 10 miljoonaa PK-välineille, 10 miljoonaa Marie Curie-tutkimukselle, 32 miljoonaa Erasmukselle ja 8 miljoonaa neljään erityistapahtumaan. Me olemme keskustelleet hyvin paljon poliittisten ryhmien kesken tästä nuorisotyöttömyys, nuorisotyöllisyysprojektista. Nuorisotyöttömyys on vielä liian korkea ja olemme päättäneet, että tämä 233 miljoonaa, jota komissio on ehdottanut budjettiluonnoksessa, on hyvin kaukana siitä, mitä Eurooppa tällä hetkellä tarvitsee, kun nuorisotyöttömyys on korkea. Ja kun keskustelimme poliittisten ryhmien kesken, niin ehdotus on teille, että vaadimme 600 miljoonaa Eurooppaa tälle nuorisotyöllisyysaloitteelle. Sitten pieniä muutoksia ilmaston muutokseen liittyviin kysymykseen 21 miljoonaa, lisäksi 6 miljoonaa maito- ja maitotuotteiden varastoimille, jota Agri vaati, ja 15 miljoonaa. Tämä on tärkeää nuorille maanviljelijöille me haluamme antaa Euroopan nuorille mahdollisuuksia myös maaseudulla. Eli rahaa nuorille maanviljelijöille merkitsee myös työllisyyttä maaseudulla. Maahanmuutto ja turvallisuus ja pakolaiskriisi on tämän parlamentin prioriteetteja ja sen vuoksi me tarkastelimme hyvin tarkkaa otsaketta kolme. Meidän täytyy kuitenkin olla hyvin vastuullisia. Te tiedätte, että tässä on nolla marginaali otsakkeessa kolme siis, joten pääsimme vahvistaa unionin virastoja siellä, missä näin on tarpeen, koska me uskomme, että alkoimalla enemmän varoja unionin virastoille siellä, missä sitä tarvitaan ja missä heillä on enemmän toimivaltuuksia, niin voimme saavuttaa enemmän kuin, että käyttäisimme rajallisia lisärahoitteita rajallista lisärahoitusta. Europol 10, EASO 26, Sepol 3,3, Eurojust 3,1 miljoonaa. Ja sitten antaa, me annamme selkeän signaalin siitä, että olemme valmiita hoitamaan maahanmuutto- ja pakolaiskriisiä, lisäämme rahoitusta rahastolle 21 miljoonalla ja 15 miljoonaa turvallisuusrahastoon. Sen lisäksi 21 miljoonaa kulttuurille ja ää, kansalaisuuskysymyksiin. Ja lisäksi täytyy tehdä tärkeä kysymys siitä, Tullaanko jatkamaan tätä turkkivälinettä? Me emme tiedä sitä. Vielä ei ole annettu tästä lopullista sanaa otsakkeessa neljä, koska tähän vaikuttaa se, tullaanko tätä pakolaisvälinettä Turkissa käyttämään. Mutta meidän täytyy sitä huolimatta tehdä työtämme ja teimme sen hyvin vastuullisella tavalla. Joten me emme ylitä marginaalia otsakkeessa neljä, pysymme marginaaleissa ja ehdotamme lisäyksiä 100 20 miljoonaa euroa eteläiselle naapuruusalueelle. Tämä on se alue, josta eniten tulee paineita. Suurimmat haasteet tulivat sieltä 25 miljoonaa euroa itäiselle naapuruusvälineelle, 35 miljoonaa Balkanille, jotta voimme tukea vakautta sillä alueella. Ja sen lisäksi tuemme Erasmusta otsakkeessa 4, 26 miljoonaa, 2 miljoonaa Turkki, ja Kypro, turkkilais-kyproslaiselle yhteiskunnalle, yhdyskunnalle. Kyproksella 25 miljoonaa ja sille 28 humanitaariseen apuun. Ja olemme myös keskustelleet esittelyiden kesken meidän rahoituksestamme Turkille. Ja olemme päättäneet, että noudatamme asiantuntijoiden vaatimuksia AFETissa, eli noudattelemme sellaisia linjauksia, jotka rahoittavat poliittista uudistusta. Muilta osin meidän täytyy tehdä leikkauksia, koska meistä Turkki ei nyt poliittisissa uudistuksissa ole kehittynyt kohti eurooppalaisia standardeja ja sen vuoksi päätimme leikata IPA Turkki kohtaa 50 miljoonaa eurolla ja 30 miljoonaa siirretään varauksiin sen vuoksi, että me haluamme, että tilanne Turkissa muuttuu ja toivomme, että saamme sinne aikaiseksi positiivista poliittista kehitystä ja siksi siirrämme rahaa varauksiin. Signaali on selkeä. Tämä raha vapautetaan välittömästi, kun ihmisoikeudet, puhevapaus, perusoikeudet otetaan huomioon Turkissa. Ja mitä tulee muihin virastoihin, ehdotamme hyvin pieniä lisiä muille virastoille, pieniä lisäyksiä virastoille, kuten 5,5 minuuttia Isarille, joka perustuu uuteen lainsäädäntöön, koska se on saanut uusia vastuualueita. Herra puheenjohtaja, tämä nyt tällainen yleiskatsaus siitä, mitä me ehdotamme otsake otsakkeelta. Me tarvitsemme nyt selkeän mandaatin parlamentilta tänään budjettivaliokunnassa ja lokakuun lopussa täysistunnossa niin, että me voimme sitten kohdata neuvoston erittäin tiukoissa ja kovissa neuvotteluissa niin, että meillä on hyvä mandaatti. Ja mitä tulee näihin pilottiprojekteihin ja valmisteleviin välineisiin, niihin meillä on myös hyvä paketti, jonka olemme tehneet poliittisten ryhmien kesken. Ja uskon, että tätä voidaan kaikkia hyvinkin tukea parlamentissa. Ja kiitokset ja odotan mielenkiinnolla tätä äänestyssä sessiota. Kiitokset kaikille kollegoille, jotka ovat työskennelleet viimeisen kahden viikon aikana kanssamme. Minä tiedän, että teimme kovaa työtä, mutta se työ oli hyvää. Kiitos. Merci, monsieur le rapporteur général. Kiitos yleisesittelijälle te aika paljon käytitte vaivaa tähän. Kiitos siitä, että valaisitte meille tätä asiaa äänestyksestä, johon ryhdymme aivan piakkoin. Edustaja Ashworth sitten muista pääluokista. Uh, thank you, Chairman. Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Minäkin haluaisin osaltani kiittää valiokunnan jäseniä, varjoesittelijöitä ja henkilöstöä. Mm tekemästään työstä kompromissien hyväksi näiden neuvotteluiden aikana. Ja saaneen muistuttaa kaikkia, että tasapainon löytäminen on aina vaikeaa näiden eri osastojen välillä. Huhtikuussa me itse päätimme 2,3 prosentin kasvusta oman budjettimme osalta. Ja jos huomioidaan inflaation taso, niin mielestäni tämä oli vastuullinen ja järkevä päätös. Ja siksipä ehdotinkin teille, että se olisi ikään kuin mittatikku, kun lähdemme katsomaan muiden budjetteja. Mutta olen löytänyt kolme toimielintä ehdotuksissani, joilla on muitakin ihan perusteltuja tarpeellisiakin lisämeno-oikeutuksia. Ja siksipä olen hyväksynyt yli 2 prosentin nousun, eli tuomioistuin yhtenä. Siellä lisäturvallisuustoimet maksavat lisää ja käännöspalveluiden rahoitus maksaa myöskin lisää. Mitä tulee sitten ulkosuhdehallintoon, niin olen huomioinut parlamentin prioriteetin, eli että me panostaisimme tällaisen strategisen viestinnän järjestelmään. Ehdotukseni tarkoituksena on vaalia budjettikuria ja varmistamaan, että 2,3 prosentin kasvu varmistetaan muilla säästöillä. Ja olen ehdottanut jäädytystä kahden tahon osalta ja mitä tulee tilitarkastustuomioistuimeen, niin siellä voidaan kyllä säästää suositusteni pohjalta. Lisäksi saanen muistuttaa, että äänestysluettelossa löytyy pieni virhe, eli me äänestämme vain ainoastaan yhden kerran tästä varantoon laittavasta kolmesta miljoonasta. Ja sitten mitä tulee tähän perinteiseen lähestymistapaan ja herrasmies-sopimukseen, siltä pohjalta en ole lähtenyt muokkaamaan neuvoston budjettia. Ja myöskin oikeusasiamiehen budjettiinkaan en puutu ja muiltakin osin on tarkoitus varmistaa, että toiminta ei häiriinny. Lopuksi vielä korostettakoon, että ehdotukseni on kompromissi. Olen mahdollisuuksien mukaan pyrkinyt huomioimaan eri valiokuntien ja ryhmien toivomukset ja vielä kerran tästä syystä kiitokset näistä saamistani ehdotuksista, kiitokset kompromissihengestä ja toivottavasti me saamme tällaisen kaikkia miellyttävän tekstin aikaiseksi. Kiitoksia. Kiitos esittelijälle, ja varjoesittelijöille, kaikille tästä hienosta työstä, jonka ansiosta me voimme nyt ilmaista kantamme. Me saamme hyvää valaistusta asiaa. Nous ouvrons la séquence. Nyt me aloitamme äänestyksen. pääluokasta kolme, otsakkeesta viisi, joka siis liittyy komission talousarvioon. Meillä on kaksi alablokkia sieltä. Ensimmäinen on sel- siinä on tehty selkoa liitteessä numero yksi. Kuka puoltaa? Kiitos. Vastustaa. Tyhjää. Hyväksytty toinen alablokki. Table 2. Siitä on tehty selkaan liitteessä numero kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen meillä on erillisäänestykset. Ensinnäkin Olafista. Ensimmäinen äänestyskohta 24.01.08 puolesta vastaan me tarkistamme tämän. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Ei näytä siltä. Kaksi ääntä uupuu. Minä olen äänestänyt, sanoo puheenjohtaja. No niin, äänestys päättyy. Hyväksytty Yksi vastaan 13, yksi tyhjää. Sen jälkeen meillä on varaumat. Première réserve sur... Euh, qui Puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen varauma. Les salaires des membres... Varaus joka koskettaa komission jäsenten, jäsenten puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty, mutta tarkistamme. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 26 ja 10. Sitten varaus erityisneuvonantajista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme kommenttia. Ensimmäinen avaus on 0401402 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraava alakohta julkista eurooppalaisista alue- alueista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas kohta 25.01.02.13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt siirrymme virastoihin. Meillä on kolme alakokonaisuutta blokkia. Ensimmäinen liittyy liitteeseen taulukossa yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen alablokki äh, liitteessä kaksi puolesta, kaksi tyhjää hyväksytty. Kolmas alablokki liitteessä taulukossa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen taas eh, erillisäänestys. Meillä on aika paljon tarkistuksia, 20, jotka alkavat 040311, jotka päättyvät 040314, joiden tarkoituksena, joka poistaa budjettikohta tai vähentää määrärahoja. Eli se on siis esittelijältä kielteinen lausunto. Eli me voisimme ehkä näin äänestää näistä 20 blokkina. Ei kukaan vastusta sitä. Ketkä haluavat äänestää näistä tarkistuksista blokkina? Siis me äänestämme tästä kokonaisuutena. Kuka äänestää näiden tarkistusten puolesta? Nostakaa käsi ylös. Kuka vastustaa? Tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty. Näin ollen tulemme sitten näihin kommentteihin. Ensimmäinen ei voi olla äänestyksen alaisena, toinen 330207 eurooppalainen sukupuolen tasa-arvovirasto puolesta, instituutti puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty ja sen jälkeen 330304 euro just puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nous en venons à la rubrique 1A. Sitten tulemme otsakkeeseen 1A. Un premier sous-bloc. Ensimmäinen alablokki, jossa puhutaan budjettiluonnoksen määrärahoista puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen alablokki, joka käsittelee <coughs> so- eurooppalaista solidaarisuusjoukkoa liitteessä taulukossa kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas alablokki taulukossa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs alablokki siinä mennään vähän budjettiluonnoksen yli. Taulukossa neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viides alablokki puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen tulemme sitten erillisäänestyksiin. Meillä on siellä tarkistuksia, jotka lähtevät kohdasta 010405 010407, joista voisimme äänestää yhdessä blokkina, jos se sopii ei vastustavia ääniä, eli ketkä puoltavat näiden tarkistusten hyväksymistä. Vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi meillä on kompromissi 020201, kompromissi aina blokki 4 asti puolesta vastaan tyhjää Tämä on hyväksytty ja tarkistus Guelta raukeaa. Kohdassa 020302, jossa halutaan poistaa tämä kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 0204-0203 kompromissi alablokista kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Guen tarkistus raukeaa. Kohta 04030105. puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen neljä tarkistusta, jotka lohtivat 0403010507, voisivat olla blokkiäänestyksessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen 04030108 kompromissi alablokki 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Guen tarkistus raukeaa. 04030203 mikrofirahoitus ja sosiaalinen yrittäjyys puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0,80,20,30,1 kompromissi alablokki 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuen tarkistus raukeaa, sitten kompromissi alablokki 308020302 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Guen esitys, tarkistus raukeaa 080206, kompromissi alablokissa 3. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Guen tarkistus raukeaa. Euratom energiafuusio 0803001 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi alablokissa 1, 12.0201 no, puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja Guen tarkistus raukeaa. Kohta 13.03.12. Siinä mennään taas vähän pidemmälle puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hylätty. Tarkistamme. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kohta 14.04.01 kompromissialablokissa 1, jossa puhutaan määrärahojen palauttamista puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Guen tarkistus raukeaa. Kohta 15.0202 blogissa puolesta 15.02.0203 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Seuraavaksi 18.05.03.01 kompromissiala blogissa kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Guen tarkistus raukeaa. Sitten budjettikohta. Uusia budjettikohtia, joita on luotu, mutta jotka voisivat kyllä olla myös blokkiäänestyksessä 010206 vuoteen 24.025, anteeksi, 24.025, jos ei vastusteta, niin äänestämme puolesta jotka ne vastustavat tästä, tätä blokkia, nostavat käden, jotka äänestävät tyhjää. Näin ollen tämä on hylätty. Sitten varaukset. Kohta 12.0203. Kaksi tarkistusta. Vihreiden tarkistus 8492 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ekon 6629 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten huomioista budjettikohta 020201. Ensimmäinen tarkistus, joka muuttaa budjettikohdan titteliä kohta puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen, jossa puhutaan äh, PK-yrityksistä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen PK-yritysten kansainvälistämistä, kansainvälistämistä puolesta. Se oli SMÖ. Eli PK-yrityksistä yleisesittelijä puolesta vastaan. IMKO 6651 puolesta, 50 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 020301 sisämarkkinoiden työvälineet puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sen jälkeen sisämarkkinoiden tartar hyödykkeiden ja palvelujen kehitys budjetti 4520 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty budjet 4521 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjettikohta 020304 IMKO 6652 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty 02040203 FEM 6401 no puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 04030105 vihreät 8451 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 06020101 Tran 5580 vihreät 8471 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 5581 ja vihreät 8470 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0602012 vihreät 8472 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 08 tutkimus- ja innovaatiobudjetti 4522 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 08020202 FEM 6402 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 08020302 Envi 5412 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Sähköisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 13.0 6147, vihreät 8455 puolesta. Äänestämme tästä kohdasta, mutta valitettavasti hyppäsin yhden kohdan yli. Pyytää anteeksi puheenjohtaja. Eli palataan hieman taaksepäin budjettikohtaan 13.03.12. MEMB 9002 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 15.02.01.01, Kult 6147, vihreät 8455 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 15.02.01.02, Kult 6148 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Vihreät 8456, pakolaistrategia puolesta, vastaan, hyvä, hylätty, hyväksytty. 3302031 yhtiölaki. Kolme tarkistusta puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Nous allons maintenant voter sur les lignes. Nyt siirrymme kohtaan otsakkeeseen 1b. Meillä on yksi alablokki siellä, jossa mennään hieman budjettiluonnoksen yli ja löydätte sen liitteestä taulukosta kaksi. Yksityiskohdat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten meillä on budjettikohdista äänestykset erillisinä mutta meillä on 13 tarkistusta sarjassa, joiden tarkoituksena on poistaa budjettikohdat tai vähentää määrärahoja, mitä budjettiluonnoksessa on mainittu. Meillä on 040260 kohtaan 130801. Voimmeko äänestää näistä yhdessä, jos se teille sopii? Ketkä puoltavat näitä tarkistuksia, nostakaa käsi ylös, olkaa hyvä. Vastustavat, tyhjää äänestävät. Nämä tarkistukset on hylätty. Sen jälkeen meillä on äänestykset budjettikohdista erillisinä tai uusista budjettikohdista 040221. MEMB 9000 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.0369 Kaksi tarkistusta ECR 8350 budjetti 4519 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen meillä on koko joukko tarkistuksia, jotka ovat saman logiikan mukaisia kaikki. Siinä on tarkoituksena hyväksyä uudelleen sijoittaminen pakolaisille ja miten integroimme äh, äh, roma äh, rom-ihmiset, voitteko te antaa Rova Kreslelle, oletteko sitä mieltä Rova Kresle, että voimme äänestää näistä kaikista blokkina? Sopiiko se teille? Kiitos teidän myöntymyksestänne. Ne, jotka puoltavat näitä varauksia, äänestäkää nostamalla kättä ylös. Ketkä vastustavat? Ketkä äänestävät tyhjää? Nämä tarkistukset varauksista on hylätty. Sitten tulevat kommenttiosiot budjettikohdista 040260. Ensimmäinen budjetti 4628 Rova Kresleltä puolesta vastaan tyhjää hylätty budjetti 4552 Gardia Sabalilta puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 040261 budjetti 4631 Gresleltä puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. Budjetti 4554 Gardia Sabal puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. 040262 budjetti 4630 Gresle puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4553 Gardia Sabal puolesta vastaan tyhjää hylätty. 040264 GUE 7011 budjetti 4667 plus Viegas puolesta vastaan tyhjää hylätty. 040601, GUE 7015, BUD 4672 puolesta vastaan tyhjä hylätty. SD 7707 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 13.03.17 öö, Euroopan aluekehitysrahasto MEMP 9001 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13.03.60 budjetti 4601 öö, turvapaikanhakijoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4602 uudet UNESCO-paikat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistammeko? Sanoo, kysyy puheenjohtaja, eli 13.03.60. Anteeksi, budjetti 4601. Turvapaikan hakijoiden majoittaminen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 2016 13.03.61 budjetti 4603 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4604 puolesta vastaan tyhjää uskoakseni hyväksytty, mutta tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. EP, EPPstä mm, joku on liikaa, koska meillä on, on liikaa ääniä. Hyväksytty. 20 vastaan 10. Näin ollen tulemme kohtaan 13.03.62 budjettirille 605 Gresseltä puolesta. Qui est contre? vastaan tyhjää hylätty. Budjetti 4606 Gresleltä puolesta vastaan hyväksytty. 13.04.60, budjetti 4607 Gresleltä puolesta vastaan tyhjää hylätty.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 sur la rubrique. No niin, sitten olemme otsakkeessa kaksi. Ensimmäinen alablokki, jossa puhutaan määrärahoista, ja voitte nähdä sen liitteessä taulukossa yksi puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Toinen alablokki, joka menee budjettiluonnoksen ylitse, y- löydytte taulukosta yksityiskohdat puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi budjettikohta 0502599, GUE 7079 puolesta. Ei emme äänestä tästä blokkina, koska se on määrärahoja ylittävä, eli odotan, ehdotamme blokkia alle määrärahojen. Eli siis äänestämme tästä kohdasta 0,50,259,9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen blokkina 0502908 aina kohtaan 13 asti. 0130802. Jot puolesta näistä tarkistuksista käsi ylös, vastaan, käsi ylös, tyhjää, käsi ylös, hylätty. Budjettikohta 30202, Kompromissitarkistus alablokki 2 puolesta vastaan tyhjää. Guen tarkistus 7068 raukeaa. Seuraavaksi uusista budjettikohdista erikseen kohta 05040 budjetti 4673 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 070208 mm. Euroopan rahastosaarten sopeuttamiseksi GUE 7090 budjetti 4705 uusi budjetti kohta puolesta vastaan tyhjä hylätty. 070208 GUE 7032 budjetti 4704 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavat budjettikohdat 0502059 6771 budjetti 4676 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 05020803 Agri 6212 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 0502199 budjetti 4243 puolesta vastaan ei ole ihan selvää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Budjettikohta 05021 budjetti 4243. Ovatko kaikki äänestäneet? Yksi ääni puuttuu. No niin, äänestys päättyy hylätty 24.11. 24 11. Kiitos. Että nostatte selkeämmin käden ylös. 05030101. EFDD 8605 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 05030110 Perusmaksukaavio EFDD 8610 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 0504601 maaseudun kehittämistä budjetti 4600 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Rubrique 3, heading 3. Premier sous-bloc, rétabli les... Otsake 3, ensimmäinen alablokki. Yksityiskohdat liittyen taulukosta 1. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen alablokki, ta, eli budjettiluonnoksen ylittävä osa, yks, yksityiskohdat taulukossa 2. puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen budjettikohdista erilliset äänestykset kohdat 16.03.02.03 aina 18.07.01, joissa jossa budjettikohtien poistamista. Voimme äänestää blokkina näistä puolesta. Nostakaa kädet ylös, olkaa hyvä. Vastaan, kädet ylös ja vastaan äänestävät, nostakaa kädet ylös, olkaa hyvä, on hylätty. Kohta 23030101 kompromissi alablokista 2. A, qui est pour? Otsake 1 A puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Guen tarkistus 7057 raukeaa. Sen jälkeen budjettikohdasta tai uusista kohdista 18020104 uusien budjettikohtien luominen SD 7661, Libe 6037 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sen jälkeen meillä on AMIF 18030101 203004, Libe 6055, SD 7658, Libe 6056, SD 7659 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 33020101 ja budjettikohta 33020102. FEM 6406 puolesta vastaan tyhjää hyväksyttä. Seuraavaksi budjettikohdat 090501, Kult 6146, S ja D 7651, Vihreät 8458 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 090505. Esittelytä suullinen tarkistus budjettista 4617 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 15.04.02, Kult 6150 S ja D7652 vihreät 8457 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjettikohta 16.03.01.03, budjetti 4619 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 16.03.01.04, AFKO 6739 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Kohta 16.03.04, kuultu 6111 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. 17.04.02, budjetti 47566754 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty budjettikohta 17.04.04. Ensimmäinen tarkistus Envi 5405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistukset GUE 7055 budjetti 4757 raukeavat. Budjetti kohta 18.02.01.02 budjetti 4205 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 18.03.01 budjetti 4523 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 18.04.01 ensimmäinen tarkistus Kult 6144 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Toinen tarkistus 67, AFKolta 6741 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18.04.01.02 AFKO 6730 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja meillä on vielä budjetin tarkistus 4531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 33020167064 budjetti 4766 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohdassa 330202 kaksi tarkistusta. Ensimmäinen Aldelta 7785 puolesta vastaan – Tyhjää hyväksytty. Ja sen jälkeen tarkistukset FEM 6408, vihreät 8460. Gender budgeting. Puolesta vastaan. Tyhjä hyväksytty. Kohta 3302032 vihreät 8490 puolesta vastaan tyhjä hyväks, hylätty. 330401 IMKO 6653 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Budjetti 4532 puolesta vastaan tyhjää, tyhjää hyväksytty. Nous en venons à la rubrique 4 tulemme otsakkeeseen neljä. Ja meillä on siellä neljä alablokkia. Ensimmäinen alablokki, jossa puhutaan määrärahoista, liitteessä taulukossa yksi, yksityiskohdat puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Toinen alablokki, jossa mennään yli liitteessä taulukossa kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolmas alablokki. joka on alle budjettiluonnoksessa ja varauksissa. Liitteessä taulukossa kolme yksityiskohdat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljäs alablokki. Thieves, detaljona. Liitteessä taulukossa neljä yksityiskohdat puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Je pense que dans les votes... Uskoakseni, että näissä seuraavissa budjettikoodissa 010306 vuoteen 9... Kohtaan 19.03.02 voimme äänestää aina, koska 19.03.03 ei tarvitse äänestää, eli voimme siis äänestää näistä kaikista yhdessä, eli näistä tarkistuksista yhdessä. Eli ketkä äänestävät näiden puolesta, vastaan, kädet ylös, olkaa hyvä, tyhjää, kädet ylös, tyhjää. Nämä tarkistukset on hylätty. Kohdassa 19.03.02 meillä on tarkistus Guelta 7269, jossa mennään budjettikohdan yli puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Ja sen jälkeen meillä on budjetti 4304, joka menee budjettikohdan alle puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Budjettikohta 200201 ja aina 210206 voimme äänestää blokkina. Ketkä tukevat näitä tarkistuksia, puoltavat, olkaa hyvä. Ketkä vastustavat, olkaa hyvä. Tyhjää äänestävät, olkaa hyvä tarkistukset hylätty. Kohta 21020705. Koelta tarkistus 7129, joka menee yli budjettiluonnoksen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Näin ollen meillä on budjetti 4441 budjetti 4450 ja sen jälkeen muutamat tarkistukset, jotka menevät alle, jotka voisivat mennä 2102-0801. Ketkä äänestävät puolesta vastaan, vastaan tyhjää. Tarkistukset on hylätty. Näin ollen meillä on kompromissiesitys 22020101, jossa menemme budjettiluonnoksen yli. 25 miljoonaa puolesta vastaan tyhjää. L'amendement est approuvé. Hyväksytty. Guen tarkistus 7271 raukeaa. Seuraavaksi voimme äänestää blogissa 22020302 aina kohtaan 22020201. Ketkä puoltavat, ketkä hy- hyvä, Hyvä. Vastustavat, ketkä äänestävät tyhjänä, maan hylätty. Sen jälkeen meillä on kompromissitarkistus 2202041, joka menee yli budjetti. Luonnoksen 16 miljoonaa. Kuka puoltaa, kuka vastustaa, kuka äänestää tyhjää, hyväksytty. Näin ollen GUE 722 raukeaa. Näin voin äänestää blogista 22041 aina 20. 204304 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi 230202, GUE 7056, kuka puoltaa, kuka vastustaa, tyhjää hylätty. 230302 GUE 7059 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sen jälkeen budjettikohta erillisinä, budjettikohdista erillisinä tai uusista budjettikohdista äänestämme erikseen 19.02.03 AFET 5223 uusi budjettikohta puolesta vastaan tyhjää tarkistamme sähköisesti. Est-ce que tu ouvert? Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 1917. Sitten budjettikohdat 13.07.01, budjetti 4.20 Bögeltä. Se on vedetty pois. 19.02.01, budjetti 4.524 Gollega Belderiltä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 19.06.01 AFET 5220 EPP 8023 budjetti 4409 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 210201 DV 5857 ensinkin muutetaan tämä nimike puolesta vastaan tyhjää hylätty. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 210202 DV5912 ensi erillisäänestys SD-ryhmältä erillisäänestys ensimmäinen osio puolesta Anteeksi, anteeksi, korjaa puheenjohtaja. Ensinnäkin kohdasta 210202 otsikko nimikkeen muuttaminen puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Sen jälkeen DV5912 tarkistuksesta kahdessa osassa SD-ryhmän puolesta. Nyt äänestämme ensimmäisestä osasta puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Sitten toisesta osasta puolesta vastaan tyhjää. Toinen osa hylätty. Budjetti 4526 samasta kohdasta. Uskonnon vapaus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 210203 DV5858 nimen muuttaminen puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Sur le DEV 5858. DV 5858 kohta 210203. Äänestys päättyy. Hylätty. 17.19. Kohdassa 210204. Kaksi tarkistusta, vihreät 8494, budjetti 4618. Polion pois kitkeminen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Samassa kohdassa budjetti 4528, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 210205 DV5913. Ensinnäkin tämän nimikkeen muuttaminen puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty 2017. Toinen tarkistus, mm, köyhyyden poiskitkeminen. Kipua. Puolesta vastaan. Voisitteko nostaa vähän reippaammin kättä ylös puolesta? Vastaan. Tarkistamme tämänkin sähköisesti. Scrutin est ouvert. Äänestys alkaa. Tout le monde a voté? Ovatko kaikki äänestäneet? Ei näytä siltä. Yksi ääni puuttuu. Nyt äänestys päättyy. Hylätty. 18.17. Yksi tyhjä. Anteeksi pyytää puheenjohtaja, mutta mutta tässä minulle huomautettiin, että budjettikohdassa 210203 budjetti 4527 uskonnonvapauksesta ei olisi pitänyt äänestää. Mutta nyt kaiken epäselvyyksien poistamiseksi vaikuttaa siltä, että äänestimme ja äänestimme vastaan. Non, mais prenons le temps de... No, emmehän me ole mitenkään myöhään. Donc, l'amendement... Euh, Tarkistus, josta meidän pitää nyt äänestää toisin sanoen budjetti 45-28, näinhän se on. Ei, se on jo tehty. Mistä juuri äänestimme? Bon, alors, on No niin. Kohta 21.02.06. DV 5914. Nimikkeen muuttaminen puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistaisin mielelläni varmasti sama tulos kuin äskettäin, eli hylätty. Kasvatussysteemin parantaminen siis puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjettikohta 2102070 DV5915 vihreät 8462 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 21 vastaan 14 ääntä. S ja D 7553 puolesta vastaan tyhjä hylätty. FEM 6404 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 21020704 DV5863 vihreät 8463 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 14.23, kohta 210, 207, 05, budjetti 4221, ja D 7563 ja vihreät 8480 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Ja myös meillä on DV5916. S- ja D-ryhmä on pyytänyt meiltä äänestystä kahdessa osassa. Ensimmäisestä osasta ensin puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 21020801 FEM6405. Or fill gap left by Trump administration. Puolesta vastaan tyhjä hylätty. SD 7566 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Budjetti 4518. puolesta vastaan. Tarkistamme sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 22 vastaan 15. Kohta 210209 erillisäänestyspyyntö taas SD-ryhmältä. Ensimmäisestä osasta äänestämme ensin, jossa on kyse Deven tarkistuksesta 5917 puolesta vastaan tyhjää. Ensimmäinen osa hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 21040 1 AFET 5358 miljoon, 15 miljoonaa turkkitoimintoon puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Et puis, euh... Sen jälkeen me puhumme ihmisoikeuksista ja perusvapauksista ja demokratian vapauden tukemisesta. Tästä on erillisäännöspyyntö tullut SD-ryhmästä tarkistuksesta budjetilta 4529 ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Linja 2202. Kohta 22020302 AFET 5351 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. S ja D 7565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 22020401, AFET 5216, ALDI 7793 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 220401 budjetti 4530 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta 230201, DV5892 ja D7556 vihreät 8481 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin ollen voimme sitten äänestää tuloista ja erityisvälineistä. Meillä on uusia budjettikohtia. D'abord, Kaksi tarkistusta, GUE 7071, budjetti 4773, uusi budjettikohta puolesta, vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi meillä on toinen tarkistusryhmä GUE 7070 budjetti 4772 puolesta vastaan tyhjää. Nämä kaksi tarkistusta on hylätty. Sitten erityisinstrumentit kohta 04001 EGF Budjetti 4456 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta Seuraavaksi kaksi tarkistusta budjettikohdassa 13.06.01 ALDE 7877 budjetti 4592, joissa puhutaan määrärahoista yli budjettikohdan budjettiluonnoksessa korjapuheenjohtaja puolesta vastaan tyhjää Kaksi tarkistusta hylätty. Kohdassa 40.0243, jossa budjettitarkistus 4457, joka poistaisi budjettikohdan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi tarkistus ECR 8324 budjetti 427, joka poistaa nämä luvut, nämä summat puolesta vastaan tyhjää hylätty. Budjettikohta 40.024, Budjettitarkistus 3020. Siinä on kompromissitarkistus esittelijältä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja myöskin tarkistus budjetti 4225 raukeaa. Samoin kuin ALDE 7902, REGI 6524 ja budjetti 4609. Näin ollen seuraavaksi budjettikohta 1306012 tarkistusta. ALDE 7877 ja budjetti 4592. Terroristihyökkäysten uhrit puolesta vastaan tyhjää tarkistukset on hyväksytty. Alors je pense que nous avons le... Näin ollen uskon, että meillä on vielä aikaa ottaa kantaa tai luetteloon, jossa puhutaan pilottihankkeista ja valmistelevista toimista. On est bien d'accord Nous avons d'abord un bloc. Blokki, jossa on yksityiskohdat liitteenä, jos kaikki muut tarkistukset hyväksytään pilottitoimista, valmistelevista toimista, paitsi niistä, jotka on äänestetty näistä erillisenä. Tässä liitteessä puolesta. Qui est contre? Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Nyt meillä on sitten erillisäänestykset, joissa kaikilla on sama tavoite poistaa joko luvut, numerot tai budjettikohdat. Voisiko yleisesittelijä antaa meille hyväksynnän äänestämme niistä blokkina? No niin, minä äänestän, äänestän, nyt äänestämme näistä, ketkä puoltavat, ketkä vastustavat, ketkä äänestävät tyhjää myös, nostavat käden ylös vastustavat äänet olivat enemmistönä, eli nämä tarkistukset on hylätty. Restillä. Tässä voin sanoa, että äänestys, loppuäänestyslista, jossa puhutaan maksuista, tullaan jakamaan tänä iltana, koska se, se on tulosta tämän iltapäivän äänestyksestä maksusuhteomuksista. Ja voisin tässä samalla ilmoittaa, että huomisen iltapäivän kokous, iltapäivän kokous voidaan perua. Se tarkoittaa sitä, että meillä on äänestettävänä se, mikä on äänestettävä, on sujuneen vaikeuksitta huomisaamun kokouksessa. Haluaisin onnitella teitä kaikkia, kiittää teitä kaikkia siitä, että pystyimme näin reippaasti etenemään tässä äänestyksessä ilmaisemaan äänestyskäyttäytymisemme. Tämä on toki vain tulosta se, että meidän esittelijämme olivat valmistaneet näin hienosti tämän tekstin, mutta kaikki ne, jotka ovat osallistuneet tähän, meidän avustajat, poliittiset neuvosantajat ja kaikki ovat meiltä vaikuttaneet tähän äänestysluettelon näin nopeaan läpikäymisen. Haluaako joku käyttää vielä puheenvuoron kohdassa muut asiat, jos näin ei ole, niin sitten kokous on keskeytetty ja jatkamme huomenna aamulla kello yhdeksän.